Colleagues, uh, please, uh... Kollegat, nyt pyydän teitä asettautumaan paikoillanne ja ottamaan myös esiin valmiiksi sähköiset äänestyskorttinne. Kiitos. Okay, just wait till everyone's seated. Odottelen nyt vielä, että kaikki asettautuvat paikoilleen. Colleagues, uh, we're going... Kollegat, me aloitamme äänestyksillä, jos todella asettaudutte paikoillenne. Ennen äänestyksiä kuitenkin on yksi asia, joka liittyy vielä eiliseen kokoukseen. Niin kuin ehkä muistatte, yksi asia siirrettiin tälle päivälle, nimittäin nämä 5. lokakuuta kokouksesta koordinaattorien päätökset. Joten muistutan, että tämä yksi esityslistan kohta siirrettiin tähän. Teille on toimitettu tausta-asiakirja koordinaattorien päätöksistä. Niin kollegat, kuuntelisitteko? Osa näistä on hiukan monimutkaisempia asioita. Minä ehdottaisin, että tämä esityslistan kohta hyväksytään kahdessa osassa. Ensinnäkin pyydän, että vahvistatte kaikki koordinaattorien suositukset, paitsi yhden suosituksen, joka liittyy alderyhmän pyyntöön artiklan 7 pohjalta. E, jos sallitte, että hyväksytään ja vahvistetaan nyt muut koordinaattorien suositukset, niin me voimme katsoa ne hyväksytyksi. Näin asiat sujuvat helposti. Sitten on vielä pari lisäseikkaa. Meillä on nyt niin paljon asioita käynnissä, että meidän täytyy hyväksyä vielä kaksi suositusta, jotka ovat hyvin tuoreita eiliseltä. Pyydän teitä nyt olemaan kärsivällisiä ja kuuntelemaan. Eli päätös liittyen kysymyksen, jossa pyydettiin minua kutsumaan komission sen Jurova mahdollisimman pian ihan lähipäivinä valiokuntaamme puhumaan äh, Schremsin äh, päätöksestä unionin tuomioistuimesta liittyen turvasatamakysymykseen, joten 26.10. järjestettäisiin ylimääräinen Liben kokous. Hyväksytty. Ja sitten Rauha Martina Andersson GUE-ryhmästä on nimitetty esittelijäksi YK vammaisten yleissopimuksen kohdalta ja sen alakomiteat. Tämä meni GUE-ryhmälle Dontin järjestelmän pohjalta ja kysyisin vielä, että sopiiko tämä valiokunnalle. Jos kukaan ei vastusta, niin hyväksytty tämä Rowan Andersonin nimitys esittelijäksi. Sitten meillä on tässä vielä viimeisessä koordinaattorien kokouksessa sovittiin, tämä oli siis päätös, joka tehtiin viime kokouksessa, voisitteko olla hiljaa? No, eipä voi mitään. Niin, valiokunta sopii, että esitetään kysymys komissiolle 10. kesäkuuta kuuta 2015 päätöslauselman pohjalta. Minä ehdottaisin, että toimitetaan koneäänestys, koska tämä on koordinaattorien päätös 10. kesäkuuta. Lisäksi tulen ehdottamaan, että toimitamme, jos sopii, koneäänestyksen alkuperäisestä Alden ehdotuksesta, mutta ensin ehdottaisin, että toimitamme koneäänestyksen vahvistaaksemme tämän SD-ryhmän ehdotuksen kokouksen, ähm, viime kokouksesta. Herra Michel. Puheenjohtaja, haluaisin tietää tästä ehdotuksesta. Mehän äänestämme nyt Alden ehdotuksesta, jonka mukaan laadittaisiin mietintö, jonka myötä voitaisiin tämä artiklan 7 ensimmäinen vaihe aloittaa, niin että tästä aiheesta olisi mitään epäselvyyttä. Tämä on Alden muodollinen pyyntö. Thank you, Mr. Michel. Kiitokset, herra Michel. Minäpä selvennän tätä vielä valiokunnalle, jos kaikki kuuntelisivat. Ensin äänestämme siis SD-ryhmän ehdotuksesta. Suullinen kysymys komissiolle 10. kesäkuuta päätöslauselman pohjalta ja tämän jälkeen äänestämme Alden ehdotuksesta. Joten tässä järjestyksessä kaksi koneäänestystä. Jos ei tässä kauan mene, jos nyt kuuntelette, niin näette, että me äänestämme molemmista ehdotuksista. Joten pyydän teitä nyt keskittymään, niin ei tämä nyt niin kauhean tuskallista varmaankaan voi olla. Ensinnäkin vahvistetaan koordinaattorien suositus, jota SD-ryhmä ehdotti. Rouva Makovei, tuleeko puheenvuoronne olemaan hyödyllinen? Että. Kyllä, ymmärrän ironian. Äänestyskorttini tulee pian. Ottakaa huomioon minun käsitsen näyttämänäni kanta. No tämä oli varmaan hyödyksi teille tämä puheenvuoro, mutta ei se nyt minua juurikaan tässä hyödyttänyt. No, tottahan toki. Palataanpa nyt vielä tähän mukavaan tehtävään, joka minulla oli siis, että ensin vahvistetaan ST-ryhmän ehdotus esittää komissiolle suullinen kysymys, pyytää komissiolta lisätietoja, joita Euroopan parlamentti kesäkuussa 2010 pyysi. Toimitamme tämän koneäänestyksellä, jos ST-ryhmän ehdotusta tuette, niin sitten äänestätte kyllä puolesta. Jos vastustatte, niin äänestäkää ei. Herra de Pre nauraa, mutta uskokaa minua, kyllä tämä kannatti nyt varmaan tässä selittää. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Joten me laskimme Rouvat Makovei ja Komes myös. Äänestys on päättynyt ja tämä on siis näin ollen hyväksytty valiokunnassa 205 säännön perusteella. Samaisen työjärjestyksen säännön 205 perusteella, niin kuin ALDE on pyytänyt ja herra Michel vielä vahvistanut, niin puheenjohtajan ilmoitusten perusteella Alden ehdotus, joka sekin tehtiin samassa koordinaattorien kokouksessa, josta myös tuolloin äänestettiin, jota ei vahvistettu, mutta johon liittyi erityisiä asianhaaroja. Tämän hämmennyksen vuoksi ja Alden lisäpyynnön pohjalta puheenjohtajana nyt ehdotan, että toimitamme tästä vielä äänestyksen, jos kukaan ei vastusta. Niin ehdotan, että koneellisesti vielä äänestämme tästä Alden ehdotuksesta. Ja jos tuette tätä ehdotusta, te äänestätte Rova Enetfeld, työjärjestyspuheenvuoro. Täsmällisesti me pyysimme nimenhuutoäänestystä elektronisesti. Sorry, I'm just looking at my... Katsonpa tässä nyt omia muistiinpanojani mm, ja tässäpä Sofi taitaa jopa olla sinun nimesi. Siinä todetaan, että meillä täytyy olla 15 jäsentä, jotka pyytävät nimen huutoäänestystä. 15 jäsentä. Meidän on kunnioitettava sääntöämme. Eli 15 jäsentä, jotka 208 säännön pohjalta pyytävät nimenhuutoäänestystä. Tiedän, että tämä nyt on vähän tällainen pedanttista, mutta onko teitä 15? Juu, nouskaapa ylös te, jotka pyydätte äänestystä. No kyllä käsikin olisi riittänyt, mutta äh, pahoittelen Richard. There's a Brit, there's a... Mm. Kyllä tämä 15 näyttää, mutta... You could have put your hand up, you know. You didn't have to stand. Okay. We have 15? 15, 15. 15 exactly. Okay, we've got 15. 15 tarkalleen ottaen voitte istua alas, joten nyt toimitamme äänestyksen. Kollegat, ovatko kaikki valmiina? Jos te tuette noudatatte koordinaattorien suositusta, äänestätte puolesta. Jos vastustatte, äänestätte ei. Äänestys on alkanut. Niin siis, jos, äh, mitä minä sanoin? Tarkoitin Alden ehdotusta. Niin äh, pahoittelen, jos tuette siis Alden ehdotusta, niin äänestätte puolesta ja jos ette, niin sitten äänestätte vastaan. Äänestys on nyt kuitenkin alkanut. Kuulin juuri, että täällä on EPPllä nyt yksi ylimääräinen äänikin käytössä. Ai, nyt Rovan Makojallakin on kortti jo kohdillaan. No niin, nyt määrä on kunnossa. Äänestys päättyy. And that is rejected. Hylätty. Ja nyt kollegat siirrymme muihin äänestyksiin. Mrs. Mussolini, do you have a point? Onko Mussolinilla työjärjestyspuheenvuoro? Put your microphone on. Le regole, non eh, le con... En tunne sääntöjä, mutta pitävät, pitäkö ainoastaan jäsenten nousta vai muidenkin? Kun täällä oli 15 henkilöä, kyllä täällä oli 12, kaksi henkilöä, jotka eivät ole parlamentin jäseniä. Jos nyt näin tarkkoja ollaan ja tämän yhdestä äänestä kiinni, niin kyllä kaikkien näiden 15 pitää olla jäseniä, eikä mitään avustajia voida laskea. Muuten minä kyllä saan täältä kanssa helposti kymmenen henkilöä kasaan. We, no Mrs. Mussolini. It's okay. Sorry, that was not. colleagues, we have guests. Kollegat, meillä on täällä vieraita tänään ja myös varajäseniä. Kohta he kuvittelevat, että tämä on yleensä tällainen äh, sekainen seurakunta. Rova Mussolini, me laskimme yksinomaan jäsenten äänet tässä. Laskimme vain jäsenet ja sitten ne kaksi jäsentä, joilla ei ollut korttejaan mukanaan. Heidän äänensä laskettiin itse äänestyksessä. Tämän sihteeristö on vahvistanut. Me toimitamme nyt kaikki äänestykset koneäänestyksinä nopeuden nimissä, joten nyt vuorossa sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojen vaihdon aloittaminen Puolan kanssa. Esittelijä on Rouva Benova ja äänestys on alkanut. The vote is... Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijällemme. Seuraava jälleen esittelijänä rouva Benova. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Uh, Jälleen seuraava äänestysesittelijä Rouva Benova. Yksi ainut äänestys, äänestys on alkanut. Tällä kertaa kyseessä Belgia. Niin, että kollegat tiedätte, mistä on kyse, niin kyse on siis sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Belgian kanssa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. And that is carried. Hyväksytty. Siirrymme seuraavaksi. So we now move to the voting list. Äänestyksen luettelon hyväksyminen henkilöistä, jotka voidaan nimetä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen EMCDDAn hallintoneuvostoon riippumattomiksi asiantuntijoiksi, joilla on huumausainealan erityisasiantuntemusta. Tässä kaksi ehdokasta aakkosjärjestyksessä koneäänestys. Mitenkäs tämä hoidetaan? Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi EU-kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta. Tarkistus 12. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 13. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistukset 14.15 identtiset. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 2. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys on alkanut. Yhdeksäntoista. Tarkistus yhdeksäntoista. Äänestys on alkanut. Äh, Aksel Vossilla, siis Aksel Voss 19. Eikö teillä ole sitä? No äänestäkää puolesta nyt kuitenkin sitten. Mä suosittelen, että äänestätte puolesta. <laughs> No varmaan kaikki muut äänestävätkin sitten vastaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 20 20. Äänestys on alkanut. Amendment 20. It's a, I don't know what's, ha, what's Mitä EPPssä nyt oikein on käynnissä? Tarkistus 20 ja äänestyskin on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kollegat, seuraavaksi Onko kaikki kunnossa? Pidetäänkö ihan pieni tauko, että kaikki saavat nyt oikeat äänestyslistat? Muutenhan tämä on kyllä hyvin hankalaa. Onnittelen niitä ryhmiä, joilla ovat listat ojennuksessa. Everything okay? Okay, so we're now on amendment 20. 29 tarkistus toinen osa. 29 toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 25 äänestys on alkanut. Kaksikymmentäviisi. Ja te vastustatte? Ei minun pitäisi kertoa täällä kenellekään, mitä mieltä he ovat. Minä ihan vaan nyt tämän eh, nopeuden nimissä. Tällä vähän neuvon. Äänestys on päättynyt ja hylätty. Tarkistus 28. Äänestys on alkanut. 28. 28. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 40. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 39. Äänestys on alkanut. Kolmekymmentäyhdeksän. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 42. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. ylätty, Kompromissi 17. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 43. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 44. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 45. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 50. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Amendment 67. 67 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 68.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

73. Hylätty. 75. Hyväksytty. Yhdeksän. Kompromissi. Hyväksytty. 12. Kompromissi. Hyväksytty. 79. Hylätty. 80. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 81 ja 82 ovat samat. Äänestys alkaa. hylätty. 83. Hylätty. Kompromissi kolme. Hyväksytty. Kompromissi 10. Hyväksytty. 89.

92 ja 3 ovat identtiset. Hylätty. 95. Hylätty.

hylätty. Sata. Puheenjohtaja korjaa. Yhdeksän. Puheenjohtaja korjaa vielä kerran. Puheenjohtaja korjaa. Tarkistus sata. hylätty. Nyt 101 ja 102, joista olin niin innostunut, identtisiä. Sata kolme. Äänestys alkaa. Hylätty. 104. Hyväksytty. Kompromissi 13. Hyväksytty. 106. Hyväksytty. 107 ja 108 ovat samanlaiset. Äänestys alkaa. Hylätty. 109. Hylätty. 110 ensimmäinen osa hyväksytty. 110 toinen osa. Hylätty. 111. Hyväksytty. 112. Hylätty. Kompromissi 14 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Hyväksytty. Kompromissi 14 jälkimmäinen osa. Sekin on hyväksytty. 115. Hylätty. 116. Hylätty. 117. Hyväksytty. 118. 119 ja 120 nipussa. yksi. Hyväksytty. Sata kaksikymmentä kaksi. Hyväksytty. Kompromissi 15. Hyväksytty. Kompromissi 1. Tarkistus 5. Hyväksytty. Hylätty puheenjohtaja korjaa. Anteeksi virheestä. Timothy, tarkistus kolme. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Hylätty. Yhdeksän. Kaikkea sitä yritetään siellä. se on päättynyt ja se on hyväksytty. Ja kymmenen sekin on hyväksytty ja loppuäänestys alkaa. Hyväksytty. That is the end of voting time. Colleagues, the Dati... Siinä äänestykset. Dati-mietintä käsitellään ensi maanantaina. Kiitos huomiosta. Colleagues, um, we're suspending for... Keskeytämme kokouksen tunniksi. Videokokous Ranskan kansalliskokouksen kanssa tunnin kuluttua.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

could I ask you please to come a little bit in to the front benches because it gives a bit pyytäisin siirtymään teitä tänne salin etuosaan. On varmaankin antaa meistä paremman vaikutelman, jos istutte täällä hieman edempänä, etteivät eturivit ole täysin tyhjänä, joten pyydämme teitä siirtymään tänne salin etuosaan. Kiitos. Yeah. Chers collègues, en attendant que... Il arrive d'ailleurs. En attendant... Odotamme, että joku saapuu saliin. Donc euh, je vais... Nous sommes déjà connectés au Parlement européen, donc je vais peut-être... Olen yhteydessä Euroopan parlamenttiin. Charles esittelijämme on paikalla. Sovitaan, että aloitetaan. Tavataan tervetulleeksi ja tervehdin Euroopan parlamentin jäseniä ja muistutetaan teitä näistä menettelyistä. Varapuheenjohtaja Weiden Holzer. Puhun neljä minuuttia, sitten neljä minuuttia minulta ja sitten kaksi minuuttia ja jokaiselta. Äh, anteeksi unohdinkin olennaisen, kolme minuuttia esittelijöille, eli valtava puhe siihen verrattuna tähän kahteen minuuttiin. Tiedämme, että parlamentissa tämä tulkkauspuoli täytyy olla todella tiukkana aikataulun suhteen. Huomaan, että kollegat ovat asettautumassa tai ovat lähes valmiita. Jos sopii, niin aloitetaan. Kiittäisin kaikkia. Herra varapuheenjohtaja, rakkaat Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamentin jäsenet. Olen iloinen, että voimme järjestää tämän yhteisen kokouksen. On tärkeää, että Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit voivat keskustella tärkeimmistä päivän kysymyksistä ja unionin tulevaisuudesta. Kaikenlainen populismi ja nationalismi vaarantaa Euroopan rakentamista. On tärkeää, että parlamentit voivat puhua. Me voimme yhdessä antaa panoksemme Euroopan uudistumiseen täydentäen toisemme niin, että Euroopan parlamentti on toinen lainsäädäntövallan käyttäjä ja kansallisten parlamenttien täytyy vaikuttaa asioihin. Me keskustelemme maan osan kannalta tärkeitä asioista, eli maahanmuuttovirroista. Se on lehtien etusivulla, mutta se on myöskin solidaarisuuden kannalta erittäin tärkeää. Solidaarisuus on vaarassa. Puhun myös solidaarisuudesta jäsenvaltioiden kesken. Muistetaan myös, että Kreikka, Italia ja Kypros kantavat raskasta taakkaa näiden maahanmuuttokriisien seurauksena, jotka meitä kovasti huolestuttavat. Me tarvitsemme lisää Eurooppaa ja vielä demokraattisempaa Eurooppaa sen sijaan, että katsoisimme kansallismielisesti omaan napaan. Äh, presidentti Hollande sanoi viime viikolla Euroopan parlamentissa Angela Merkelin kanssa juuri näin. toista YK turvallisuusneuvosto on antanut Euroopan unionille luvan Äh, puuttua Libyan äh, maahanmuuttaja ja kuljettaviin veneisiin kansainvälisellä vesillä. Tästä on keskusteltu kuukausia. Tämän osa ratkaisua, mutta voimakäyttö ei ratkaise mitään. On helpompaa eurooppalaisille äh, käydä sotaan kuin ottaa vastaan maahanmuuttajia mutta nämä hyökkäykset salakohtajan aluksia kohtaan ovat itse asiassa ensimmäisessä ensikädessä hyökkäyksiä maahanmuuttajia kohtaan. Muistutan, mitä Raska sanoi aikaisemmin ja maahanmuuttajien tasavertaisesta jaosta. Sanoin, että tässä rakennetaan Maginolinjaa äh, kansalaisia vastaan, jotka pakenevat vainoa. Haluan käyttää tätä Maginoa-sanaa ja tämä on ihan kuvitteellinen ratkaisu. Ja lähihistoria osoittaa, että olemme oikeassa. Euroopan parlamentin rakentava ja erityisesti kansalaisvapauksien valiokunnan lähestymistapa on ollut avainasemassa tilanteen edistämiseksi. Näin voimme jakaa paikkoja tasapuolisesti ja sitovasti. Kuulemme näistä ehdotuksista. Näiden toimien kanssa myöskin ulkoraja aiotaan vartioida paremmin, ja puheenjohtaja Juncker aivan oikein puhui eurooppalaisesta rajavartiojoukoista, ja tästä me olemme kiinnostuneita, ja haluamme kuulla myös teidän näkemyksemme. Meillä on paljon rakennustyömaita, mainitsen muutaman, muutama muu tulee esille. Pitääkö laatia eurooppalaisia yhteisiä turvapaikkasääntöjä? Miltä pohjalta me saamme uudet saapuneet ihmiset nopeasti töihin? Miten integroitua? Junckerin ehdotukset hylättiin tässä aiheessa. Mitä te mitä olette siitä? Mikä maa ottaa eniten vastaan pakolaisia? Eihän Eurooppa ole mitenkään eturintamassa. muistakaa me että raskain taakka on naapurimailla – Miten voimme vasta- vahvistaa Euroopan maahanmuuttajien, ää, äh, la- laillisen maahanmuuton vastaanottoa? Muistutaisin, että pakolaiset eivät ole mikään uhka, vitsaus, vaan voi olla merkittävä mahdollisuus ja tästä mahdollisuuden solidaarisuuteen ja hyvinvointiin kaikille. Tässä muuten johdata sanaa. Kuuntelen teitä mielelläni, herra varapuheenjohtaja. Kiitoksia, rouva. Oikein hyvää iltaa. Ensin haluan toivottaa tervetulleeksi teidät, arvoisa puheenjohtaja, sekä muut Ranskan kansalliskokouksen Eurooppa-asioista vastaavan valiokunnan edustajat. On mukavaa, että voimme tehdä yhteistyötä näin tehokkaalla, kustannustehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla videokonferenssien välityksellä olemalla yhteydessä eri parlamenttien välillä. Meille täällä Libe-valiokunnassa tämä on ensimmäinen videokonferenssi, ensimmäinen laatuaan, ja toivomme, että tämä osoittautuu hedelmälliseksi keskusteluksi. Tämänhetkinen maahanmuutto- ja pakolaistilanne ja siihen liittyvät kysymykset ovat päivän aiheena. Valiokuntamme on tällä hetkellä valmistelemassa oma-aloitteista mietintöä Välimeren tilanteesta sekä siitä, että tarvitaan kokonaisvaltainen EU-lähestymistava. Rova Roberta Metsola EPPstä, maltalainen edustaja, on yhteisesittelijä italialaisen ST-ryhmän edustajan Rova Kiengen kanssa. Liben valtuuskunta on äh, tällä hetkellä Tunisiassa. Molemmat esittelijämme näin ollen ovat tänään poissa tästä kokouksesta. Olemme kuulleet valiokunnassa lukuisia asiantuntijoita, puhuneet solidaarisuudesta, reilusta taakanjaosta, vastuullisuudesta, ähm, ihmissalakuljettajien toiminnan torjumisesta ja ylipäätään maahanmuuton äh, tilanteen parantamisesta. Haluamme turvallisia, laillisia reittejä Euroopan unioniin ja näin ollen myös yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Komissio on ehdottanut erilaisia aloitteita mm, ja meillä on maahanmuuttoagendalla muun muassa keskustelua, joka liittyy pysyvään uudelleensijoitusjärjestelmään. Herra Kirkhoff on esittelijä, samoin sitten Silvi Guillaumin valmistelema mietintö turvallisista maista sitten niin kutsutut järjestelykeskukset. Näistä myös keskustelemme. Näissä turvapaikanhakijat otetaan vastaan, tunnistetaan, sormenjäljet otetaan, heidät rekisteröidään ja niin edelleen. Ja näin kahden valiokuntamme edustajilla on nyt tilaisuus käydä hedelmällistä, mielenkiintoista keskustelua muuttoliikkeestä ja turvapaikka-asioista. Muistettahan, että aikaa ei ole loputtomiin. Pyytäisin, että kunnioitatte teille myönnettyä puheaikaa ja pyydän, että suljette mikrofoninne puhuttuanne. Lisäksi pyytäisin, koska meillä on täällä tulkkaus, niin muistaisin, että että eh, kansalliskokouksen edustajat Pariisissa eivät puhuisi liian nopeasti. Joskus ranskankieliset puhujat tähän hieman syyllistyvät, joten pyytäisin, että puhutte rauhallisesti niin, että tulkkimme pysyvät perässä. Ja voivat näin tulkata teitä korrektilla tavalla. Kiitoksia ja nyt Annan puheenvuoron kollegallemme Anna-Maria Koratsa-Biltille. Hän on ruotsalainen EPPn edustaja ja puheaika on kolme minuuttia. Olkaa hyvä, rouva Koratsa-Bilt. Uh, thank, uh, merci beaucoup, uh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja kiitän hyvin kollegoita. Tämä on todella suuri ilo voida käsitellä teidän kanssanne tätä aihetta, joka on todella EPPn asialistaan aivan kärjessä. Kuinka voisimme humaanilla tavalla ottaa vastaan ovillemme kolkuttelevat pakolaiset. Tietenkin tarvitaan holistinen lähestymistapa niin, että voidaan ratkaista syrjän sotaa ja vakauttaa Libyaa ennen kuin, ja saada aikaan myös vahvempi ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Tärkein tehtävämme koskee kuitenkin sitä, että pelastamme ihmishenkiä. Emme voi ottaa kaikkia vastaan Euroopassa, mutta meidän pitää pyrkiä pelastamaan kaikki, jotka tänne haluavat tulla. Minulla oli kunnia johtaa Libe-valiokunnan valtuuskunta Lampedusalla ja, ja Välimerellä muuallakin. Halutaan turvallinen meri. Tulin juuri Turkista. Siellä joka yö tuhannet ihmiset riskeeraavat henkeensä tullakseen tänne meille Olemme todenneet, että operaatiot ovat kyllä tehokkaita, mutta tämä ei vielä riitä. Meidän olisi vahvistettava erityisesti toimintaa itämi-välimerellä. Pelastusoperaatiot ovat tietenkin tarpeellisia, mutta riittämättömiä. Ongelma on siinä, miksi niin monet haluavat tänne. kun he saapuvat Euroopan unionin rajoilla, on erittäin tärkeää rekisteröidä nämä henkilöt. Meidän on voitava valvoa rajojamme. Meidän on vahvemmin torjuttava ihmiskauppiaita ja nyt hyvä puheenjohtaja, se ei tarkoita maahanmuuttajien muuttajien vastaan taistelua, vaan heitä hyödyntäviä rikollisia pitäisi pystyä torjumaan. Meidän olisi myös käytännössä saatava toteutettua yhteisiä sääntöjä. Meillähän on olemassa yhteisiä sääntöjä, meillä on turvapaikkapaketti, mutta ongelma on siinä, että jäsenvaltiot eivät sitä täytäntöön pane. On tärkeää, että kansalliskokouksessa tehdään kaikki, mitä voidaan tehdä, niin että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa tällä. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuunsa. 28 maan olisi inhimillisellä tavalla otettu, otettava näitä ihmisiä vastaan turvapaikkapaketin mukaisesti. Meidän on tehtävä selkeä ero niiden välillä, joilla on oikeus turvapaikkaan ja niiden, jotka ovat taloudellisia maahanmuuttajia. Meidän on saatava aikaan palauttamisen direktiivi. Haluaisin kysyä, sopiiko kollegoille sellainen linja, jonka mukaan meillä olisi vapaaehtoinen sisäisten siirtojen järjestelmä ja uudelleen sijoittamisjärjestelmä niin, että YK on järjest- pakolaisjärjestön kautta otetaan vastaan näitä ihmisiä. Meidän olisi nyt siirryttävä tästä vapaaehtoisesta sitovaan järjestelmään. Nämä 160 000, joista meillä on sopimus, ei ole vielä riittävä määrä. On erittäin tärkeää saada aikaan ja toteuttaa tämä toimintasuunnitelma, jonka olemme juuri aloittaneet Turkin kanssa niin, että voimme tukea Turkkia vahvemmin siellä on kaksi miljoonaa pakolaista. Kiitoksia, hyvä, hyvät puheenjohtajat. Ajeta Karamanli. Merci, madame. Karamanli. Le président. Kiitoksia, puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja. Minä olen myös iloinen, että meillä tämä videokokous ja Ranskan kansalliskokouksen jäseniä, Euroopan parlamentin jäseniä käsittelemme Äh, maahanmuuttajavirta, joka on merkittävä haaste, mutta myös mahdollisuus edistää useampaa tärkeää poliittista kokonaisuutta. Maahanmuuttajavirtojen suhteen Euroopan täytyy olla vahvempi kuin koskaan, toisin kuin haluavat eräät populistit ja suverenistit uskoa. Äh, sen mukaan toimiminen olisi poikkeama tällaiseen pakolaiskriisiin virta nähden, joka vaatii lisää eurooppalaista solidaarisuutta – verta ja hallitukset pitävät ää, äh, kansallisena kysymyksenä, mutta nyt olemme voineet todeta, että Euroopan kaikki rajat ovat kaikkien Euroopan maiden rajoja. Olla yksi, yksin ja eristäytynyt, niin kuin jotkut maat haluavat olla, vain haurastaa tässä tilannetta. Ja, ja, ja elämässä on sellainen sääntö, että yhdessä olemme voimakkaampaa. Äh, me haluamme eurooppalaista projekteja. Presidentti Hollande hyvin tämän ilmaisi lokakuussa parlamentissa 600 000 miestä naista palka, pakenee sotaa ja korjuutta ja ihmissalakuljettajat ovat kiristäneet heitä. Ja kollegan kanssa teemme Euroopan valiokunnassa, me annamme tiedonannon keväällä Aiheena oli ja maahanmuutto, muuttoliikeagenda. Ja en mitenkään epäröi nyt sanoa, että tämä on vaarallisin, jonka Euroopan unioni on perustamisen jälkeen tuntenut. Ja meillä on aito taistelu kolmella rintamalla. Meillä on pakollisten vastaanotto merellä, sisäiset siirrot, ja geopoliittinen vakauttaminen lähidässä 9. päivä perjantaina meillä oli ensimmäinen sisäinen siirto-operaatio Italiassa, missä komission politiikka on nyt täytäntöönpannossa 400 000 äh, uudelleen sijoittamismäärästä on tullut, mutta 160 000 on toteutettu. Ja miten sitten diplomaattiset toimet, jos ne pitäisi olla olennainen osa politiikkaamme, mikä oli mitenkään ilmeistä Euroopan kannalta, ja meillä on vähän vaikeuksia tarttua suuriin geopoliittisiin haasteisiin. Me laadimme lainsäädäntöä yhdessä, ja meidän täytyy kyetä ottamaan kantaa näihin tärkeisiin lainsäädäntötyömaihin, joita meillä on uh, uudelleen sijoittaminen turvallisten maiden lisät Euroopan rajavartiosta ja muita aiheita. The next speaker is Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on Juan Fernando López Aguilar. Olkaa hyvä. President, <clears throat> merci. Aussi, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja ja, ja puheenjohtaja Tar. Haluaisin äh, kiittää tästä mahdollisuudesta käydä vuoropuhelu Euroopan parlamentin jäsenten ja kansalliskokouksen jäsenten välillä näin ajankohtaisesta ja tärkeästä asiasta. Eli tästä niin sanotusta pakolaiskriisistä kahdessa minuutissa ehdin muistuttamaan siitä, että me tuemme tätä niin sanottua holistista lähestymistapaa. On otettava huomioon maahanmuuttopolitiikka ja yhteinen ulkorajan valvonta ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden säännöt on hyvin tärkeää muistuttaa siitä, että Euroopan unionin politiikan on pakolaisasiassa perustuttava ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteille mukaan lukien eurooppalainen lainsäädäntö. Olemme sitä mieltä, että maahanmuuttopolitiikassa on otettava käyttöön on jaettu vastuu, niin kuin on todettu artiklassa 80 perussopimuksessa koskien Euroopan unionin toimintaa. Meidän on myös uudistettava Dublinin asetus. Olemme nyt jo sertifioineet Dub- Dublinin asetuksen kuolema, mutta odotamme vielä uutta asetusta, jossa olisi mukana nämä periaatteet, jotka koskevat pakollisia sisäisiä siirtoja ja uudelleen sijoittamista. turvapaikka oikeus on tunnustettava yksilön oikeutena ja se edellyttää yksilöllisiä analyysejä tapauskohtaisesti. Euroopan unionin on oltava mukana myös meripelastusoperaatioissa. Tämä edellyttää sitä, että kasvatetaan vuoden 2016 budjettia tältä osin. Haluaisin vielä lopuksi viitata tähän laittomaan kauppaan ja sen syihin köyhyys, eriarvoisuus, epäoikeudenmukaisuus, aseelliset konfliktit, kaikki nämä. Tämä edellyttää humanitaaristen käytävien perustamista, mutta on totta, että, että Euroopan unionin olisi pitänyt kehittää pakolaispolitiikka. Olen aivan jo lopussa kohta. Meidän olisi myös avattua parempia mahdollisuuksia työmarkkinoille pääsemisestä ja helpottaa laillista maahanmuuttoa Euroopan unionin ulkorajojen kautta. Kiitoksia. Merci, chers collègues, de vous exprimer en français. Je passe la parole. Kiitos kollegat. Nyt tulkit kuulevat niin monta ääntä päässäni ja ne ovat vieraita, ei kuulu. Anteeksi, meidän täytyy pitää aikarajasta kiinni. Takaraja 18.30, muuten emme onnistu pitäkää kiinni aikataulusta. Kiitos, Charles Verrier. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minullakin on ilo nähdä teidät ja tarttua ja saattaa yhteen kansalliskokouksen jäsenten kannat Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Nyt meillä on Frontexin luvut tältä päivältä maahanmuuttovirroista vuodelta 2015 Euroopan vuoden alusta 30. 9. 2005 700 000 maahanmuuttajaa on saapunut Euroopan unioniin. 2014 luku oli 222 000. Tämä maahanmuuttokriisi on merkittävä haaste. Euroopalle. Ratkaisu on väistämättä eurooppalainen. Ja tässä suhteessa monen kollegojen kannattavat olla ilmiölle kuulla. Mitä tasavaltaisten republikan ryhmään tulee, meillä on viisi päätöstä, joita me haluamme unionin tekevän ja myös haluaisimme ne toteutettavaa. Ensinnäkin täytyy tarkastella maahan mutta, äh, turvapaikkahakemuksia mahdollisimman nopeasti ylävirralla ennen välimeren ylittämistä, jotta kykenemme tekemään eron pakolaisten ja taloudellisten maahanmuuttajien kesken. Ja jos turvapaikkahakemus on hylätty, voimme taata nopeammin ja helpomman paluun lähtömaihin. Turvapaikkahakemusten käsittely yläjuoksulla ennen Välimeren ylittämistä. Sen täytyy tapahtua Turkissa, Afrikan maissa ja sitten kun järjestössä on palautunut Libiassa. Toiseksi ja samassa hengessä. Meillä tervetullut, että näitä hotspotteja on luotu. Ensimmäinen on Lesboksen saarella toteutettu. Tämä on osa samaa ajatusta meille, eli turvapaikanhakijat, joiden turvapaikkahakemassa on hylätty, jotka ovat siis tosiaan talouspakolaisia, heillä on keino palata lähtömaahansa. Ja, ja suoraan eteenpäin sanomastani. Euroopan pitäisi syventää diplomaattisia suhteita sekä lähtömaihin että kautta kulkumaihin, jotta voitaisiin helpottaa maahanmuuttajien paluuta. Neljänneksi täytyy lähentää turvapaikanhakijoiden käsittelysääntöjä. Kysymys on turvallisten maiden luettelosta ja viidenneksi, ja tähän lopetan, täytyy taiskennella ihmissalakuljettajan vastaan ja luoda oikeudellisia välineitä, joilla takavarikoida ja tuohoita aluksia, joita äh, ihmissalakuljettajat käyttävät ja kuljettajat käyttävät. Kiitos. Sorry, Timothy Kirkhope. Seuraava puhuja on Timothy Kirkhope. Olkaa hyvä. Kiitos. Ensin haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olette liittyneet näin seuraamme tänään iltapäivällä. On mukava saada tilaisuus käydä keskustelua kanssanne. Brysselin ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on tietenkin aivan keskeisen tärkeää, jos pyrimme tähän tämänhetkiseen kriisiin löytämään ratkaisuja. Minä olen yhdistyneen kuningaskunnan entinen maahanmuuttoministeri ja olen seurannut Ranskan lainsäädännön kehittymistä aika läheltä. Näyttää siltä, että teillä on osittain aika kattava, mutta mutta myös radikaali siirtymä nyt pois entisestä maahanmuuttolainsäädännöstä. Samoin meillä on uutta lainsäädäntöä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja haluaisinkin kysyä teiltä seuraavaa. Minä olen todella pysyvän sisäisten siirtojen järjestelmän esittelijä ja kun ajatellaan uudelleen sijoittamista, niin minkälaisia suunnitelmia mielestänne Ranskan hallituksella tulisi olla sota-alueelta tulevien pakolaisten suhteen ja pitäisikö nämä hakemukset käsitellä mahdollisimman lähellä ää, tätä konfliktipistettä, mahdollisimman lähellä lähtöpaikkaa. Teidän lainsäädäntönne tai osa lainsäädännöstänne käsittelee ää, kotouttamista ja haluaisinkin kuulla, ähm, mitä Ranskan hallitus ja te itse olette pitäneet kaikkein hankalimpana kotouttamisen alalla Ranskan yhteiskunnassa. Meillä kaikilla on vastaavia ongelmia kotimaissamme ja meillä on myös ongelmia äh, ihan äh, eri rotujen välisten suhteiden käsittelyssä. Luuletteko, että voisitte auttaa ratkaisemaan tämän ongelman meidän kaikkien puolesta? Kiitos. Kiitos paljon. Merci, euh, Philippe Corderi. Kiitos. Philippe Corderi, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen tyytyväinen tästä mahdollisuudesta käydä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kollegoiden kanssa. Ensin tässä puhuttiin näistä pakolaisvirroista ja tulevien kuukausien tilanteesta sen suhteen. Ja minulle on kerrottu tietystä kitkasta Euroopan unionissa ja siitä, että Euroopan unioni ei pysty oikein vastaamaan tähän haasteeseen. Tämän lisäksi on puhuttu siitä, että tarvittaisiin lisää eurooppalaista integraatiota tämän osalta. Meille on erittäin tärkeää, että kaikki pakolaiset otetaan hyvin vastaan Euroopan unionin. Tämä on humanistinen lähestymistapa, mutta se on myös velvollisuutemme, kun katsomme historiaa ja kansainvälisiä sopimuksia. Ne valtiot, jotka eivät suostu ottamaan vastaan pakolaisia kapasiteettinsa mukaisesti tai haluavat valikoida pakolaisia uskonnon mukaan tai kansallisuuden mukaan tai muiden tällaisten kriteereiden mukaisesti tällaisia valtioita pitäisi voida rangaista. Keskipitkällä aikavälillä, jos tätä ajatellaan, nythän on tähän mennessä puhuttu vain lyhytnäköisesti, mutta on tärkeää, että meillä on yhteistä politiikkaa näiden järjestelykeskusten osalta. Mutta jos ajatellaan keskipitkän aikavälin tilannetta, niin olisi saatava aikaan todellinen eurooppalainen turvapaikkapolitiikka. Se olisi hyvin keskeistä, jotta voitaisiin vastata tähän ilmiöön pitkäaikaisesti. Se edellyttää yhteisiä sääntöjä koskien vastaanotto-olosuhteita ja hyväksymisolosuhteita ja ty- oikeutta ty- tehdä työtään, tutkintojen vastaavuutta, Euroopan sisäistä liikkuvuutta. Voitaisiin perustaa eurooppalainen virasto, joka vastaa tällaisen yhteisen politiikan täytäntöpanosta. En puhu tämän enempää, koska minulle annettu puheaika on jo päättänyt, mutta oikein mielelläni voisin vielä vastata mahdollisesti kysymyksiin jatkossa. Kiitoksia. Thank you. Kiitokset. Seuraava puhujamme on rouva Nathalie Grisbeck. Olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja. Pidän myönteisenä tätä erinomaista videokokous. Idea voimme seurattavasti selkeästi jakaa ideoita, mielipiteitä asioista, joka on epäilemättä EUn merkittävimmistä haasteista ja sen jäsenvaltioiden haasteista, joka pitää ratkaista nopeasti. Tämän ennalta näkemätön historiallinen haaste. Mutta siksi me tavoittelemme tärkeitä tuloksia. Aikaa kun on vähän, tartun nopeasti kysymykseen. Jos näitä hotspotteja ruvetaan luomaan, niin nehän, se on hyvä asia. Jos ihmisiä otetaan vastaan ihmisarvoisesti, ja jos heidän arviointiin mahdollistaa nopeat reaktiot tilanteessa, jossa pakolaiset pakenevat sotaa ja hirveyksiä, ja jos voimme erotella heidät pakolaisista, jotka pakenevat yhtä dramaattisista, mutta yhtä kiireellisistä oloista. Eli jos nämä hotspotit vihdoinkin alkavat huolehtia ihmisarvoista vastaanotosta, niin kysyn kollegat, pyydän tältä kahdenlaista tukea. Kaikkihan sanovat, ovat sanoneet kriisin alusta lähtien, ja kriisihän on jatkunut jo kolme, kolme ja puoli vuotta. Haluan tukea lainsäädäntöä aloitteille, jotka on jo tehty, jotta meillä olisi aitoa yhteistä politiikkaa, jossa on solidaarisuutta ja vastuuta. Meillä olisi aito pysyvä uudelleen sisä, sisäisten siirtojen mekanismi. Ja voisimme nopeasti, tehokkaasti siirtää ihmisiä kansalaisjärjestöjen tuella. Ja sitten haluan, että toimimme yhdessä. Ajatellaan, mitä tukea Ranska voi tarjota pakollispaketiin tekstien lainsäädännöksen muuttamiseksi. Sitä äänestettiin kolme vuotta sitten. Ranskassa olemme vähän sillä keskivaiheella tässä vaiheessa puheenjohtaja. No, ehkä voisimme saada vastaukset, että voisimme palata tähän. tekstin kontrollin muotoiseen. Kiitos. Ranska on transponoinut lainsäädännön. Ja nyt puheenvuoro on Pierre Leclercin. Euh, niin kuten Charles de la Verpillère, minäkin olen äh, tasavaltalaispuolueen edustaja ja tuen sitä, mitä hän sanoi. Nyt haluaisin puhua pidemmästä aikavälistä. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on pitkän aikavälin näkemyksiä. Nyt olemme ryhtyneet toimiin vähän myöhässä ja reagoineet näihin ilmiöihin, jotka kuitenkin olivat jo nähtävissä aika kauan etukäteen, mutta meidän olisi ennakoitava kehitystä. Ehdotan, ja tuen sitä, mitä täällä muut sanoivat, että ehdotan, että meillä olisi todella yhteinen turvapaikkapolitiikka, tarvitaan yhteinen tur- pakolaistatus, pakolaisasema, yhteinen politiikka rajalle palauttamisesta ja, ja kotimaihin palauttamisesta. Meillä on hyvin erilaisia tuloksia maista riippuen. Jotkut maat lähettävät takaisin 70 prosenttia hakijoista, Ranska taas alle 20 prosenttia. Olen useaan kertaan korostanut sitä, kuinka tärkeää olisi vahvistaa Frontexin roolia ja mahdollisuuksia. Tarvitaan solidaarisuuspolitiikkaa ulkorajojen valvontaan. Erityisesti olisi tärkeää, että meillä olisi eurooppalainen rajavartiosto. Sanon tämän, koska tästä on, on puhuttu jo pitkään, on erilaisia eurooppalaisia ohjelmia ja kampanjoita, mutta vieläkään ei ole otettu härkää sarvista eikä ole ajateltu pitkää aikaväliä. Usein Eurooppa etenee kriisien kautta. Nyt olemme usean kriisin sisällä. Siksi on tärkeää, että saadaan aikaan tietenkin myös lyhyen aikavälin vastauksia, mutta myös pitkän aikavälin politiikkaa. Kiitoksia. Barbara Spinelli. Ja seuraava puhuja on Barbara Spinelli, kaksi minuuttia. Bonsoir, je me félicite moi aussi. Kiitos. Minuakin ilahduttaa tämä erittäin kiinnostava tapaaminen. Täytyy sanoa, on huolestuttavia merkkejä siitä, että EU ei ole haasteiden tasolla. Ei pidä unohtaa, että e pakolaiset Euroopassa muodostavat vain 0,1 prosenttia Euroopan väestöstä. Muistutan teitä huomisen Euroopan neuvoston esityslistalta. Osoittaako että Eurooppa ei ole tilanteen tässä? Ei puhuta Dublinin sopimuksesta mitään. E, e, ei puhuta Dublin lopusta, sanotaan, että se on loppu, mutta vasta aloittaa sen selvittely. On kaksi ääntä maahanmuuttavirtojen lopettaminen ja uudelleen sijoittamisen palauttamisen vahvistaminen. Eli varmistetaan sellaisia mekanismeja, jotka saattavat johtaa siihen, että pakolaisia palautetaan laittomasti tuosta Frontexista näistä hotspoteista, että pitää erotella maahanmuuttajat pakolaisista, mutta muistutan sitä, mitä komission varapuheenjohtaja Timmermans sanoi ihan vähän aikaa sitten Strasbourgissa. Pakolaiset, jotka saavat Eurooppaan, ovat kuitenkin 80 prosenttia saapujista. Lopuksi jaan Rava Daniel Leroyn äh, kritiikin äh, välimeren suhteen, jos ei ole ää, äh, tällaisia turvallisia kauttakulkukäytäviä, niin pakolaisten alueeseen puuttuminen on väärin. Michel. Michel Piron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta tavata teitä. Meillä on todella merkittävät ongelmat edessämme, mutta on muistettava, että vaikka ongelmat ovat suuria, niin jos vaikka pakolaisia olisi miljoonakin, se olisi 0,22 prosenttia Euroopan väestöstä. Siis 0,22 prosenttia Euroopan väestöstä olisi otettava vastaan. Ja onko tämä nyt sitten aivan ylitse pääsemätöntä? Rova Merkelina asennetta on monet ihannoineet. Hän on todella tehnyt Euroopalle kunnia tässä asiassa. No, näistä sisäisistä siirroista. Tämähän on alkanut jo hiljattain Italiasta käsin. Haluaisin sitten joitakin kysymyksiä. Millaista kehitystä voidaan odottaa eri valtioiden kantojen suhteen, koska tilanne ei vielä ole tasapainoinen? Minkälaista kehitystä voi tapahtua konkreettisten toimien osalta, ei ainoastaan vastaanottotoimien osalta, vaan myös kotouttamistoimien osalta. Mitä me voidaan eri tahoilta odottaa? Minkälaista kehitystä voisi olla odotettavissa niin, että auttaisimme Kreikkaa ja Italiaa, jotka ovat jääneet raskaan taakan alle? Tämän lisäksi on myös hyvin monimutkainen ja vaikeakin suhde Turkin kanssa ja Libyaa ja Jordaniakin on muistettava. Sitten minkälaista eurooppalaista ulkopolitiikkaa tarvittaisiin ja niin, että olisi tällaista YK-tasoistakin politiikkaa. Minkälaista politiikkaa voitaisiin ottaa käyttöön muun muassa huomioiden sotilainen valvonta Libyan rajoilla ja koko Välimerellä? Excusez-moi, je me tiens à ce temps-là. Pour... Niin, koitan pysyä näin omassa puheajassani. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Eva... Kiitos oikein paljon sitten Eva Julie. Yes, thank you. <clears throat> Merci. Kiitos puheenvuorosta ja päivää kansalliskokoukseen Eurooppa valiokunnan puheenjohtajalle. Bonjour, Daniel. Tämä on hieno aloite, joka mahdollistaa keskustelun näin tärkeästä aiheesta. Haluaisin jakaa kanssanne ikäviä vaikutelmia niin viimeisestä neuvoston kokouksesta, jossa vaikutelmana oli, että Euroopan unionia ei ole. Ja kansalliset edut ovat käyvät edellä. Italia ja Kreikka ovat eturintamassa ja solidaarisuutemme heitä kohtaan ei ole ollut mitenkään häppöistä. Meidän täytyy laittaa Dublin uudelleen ja me odottelemme komission ehdotusta ennen vuoden loppua. Entisenä kehitysvaliokunnan pohjohtajana minä järkyttää, että uskalletaan ehdottaa käyttää kehitysyhteistyövaroja rajavartiointiin ja rajatarkistukseen. Kehitysapu ei ole koskaan ollut niin välttämättä kuin nyt. Juuri nyt pakolaisvirtojen ehkäisemiseksi. Minusta oli tervetuloa, että ministeri Sapan palautti ne kehitysyhteistyövarat, joita Ranskan hallitus halusi poistaa. Meillä on tilanne, jossa neljä miljoonaa ihmistä sulleen elää häpeällisissä oloissa Ranskassa. Miten, kun meillä on tällä tuhansien ihmiseen virta, miten me kykenemme ihmisarvoisesti majoittamaan 4000 ihmistä. Heidän asuntonsa tuhotaan, eikä uutta majapaikkaa, ei näitä löytyvää. Ollaanko kansalliskokousta kuultu? Ranska on sanojen maa, ei tekojen, joilla pakolaisia integroitaisiin. Odotan ehdotuksia. Thank you. Merci. C'est au tour de Marc Laffineur. Kiitos Marc Lafineur. Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut tästä hienosta aloitteesta. Maahanmuutto tilanne tässä vain pahenee, kun katsotaan näitä eri maita ja ääriliikkeitä, Irak, Syyria, Libya, kurjuus vain lisääntyy. Meidän olisi pitä, pidettävä varamme Euroopassa. Eurooppaa kritisoidaan kuitenkin kaikki tiedämme, että jos meillä on enemmän Eurooppaa, voimme paremmin torjua laitonta maahanmuuttoa ja ottaa vastaan ne henkilöt, jotka kärsivät äärimmäisten kurjuudesta. Ei pidä unohtaa sitä, että tarvitaan pitkän aikavälin politiikkaa, jotta voidaan myös ratkaista ongelmia paikan päällä. Tarvitaan tietenkin kehitystukea. Sen on oltava merkittävää, sen pitää olla eurooppalaista, mutta myös jäsenvaltioiden tukea tietenkin. Tarvitaan myös eurooppalaista puolustuspolitiikkaa, kun katsomme näitä aseellisia konflikteja Syyriassa, Irakissa ja Libyassa, Euroopalla on oltava mahdollisuus puuttua tilanteeseen sotilaallisesti kentällä niin, että ongelmia voidaan ratkaista. Ei voi olla, että ainoastaan muutamat eurooppalaiset maat toimivat yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä ja eurooppalaista solidaarisuutta. Rajojen osalta ja eurooppalaisen raja valvonnan osalta on myös toimittava, että tässä voidaan niistä. Sitten viestinnästä Euroopassa on ilmoitettu, että on otettava vastaan 24 000 maahanmuuttajaa. No tämä voi vaikuttaa pieneltä määrältä ja niinhän se onkin. Euro- Ranskan yleisen mielestä siellä nähdään, että heitä otetaan vastaan satoja tuhansia vuosittain. Pitää kuitenkin varoa varaa, jos sanotaan, että näitä on vain 24 000, koska tosiasiassa Ranskassa heitä on satoja tuhansia vuosittain. Kiitoksia. Mr. Patton. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Patton, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää iltaa arvoisat edustajat Ranskassa. Haluaisin puhua nyt jotain yhdistyneen kuningaskunnan tilanteesta. Olemme kuulleet näitä yleisiä numerotietoja ja edellinen puhuja totesi, että että mm, luvut ovat itse asiassa varsin pieniä verrattuna EUn väestöön. No, riippuu vähän siitä, missä on, sillä ihan viralliset äh, maahanmuuttoluvut yhdistyneestä kuningaskunnasta 2014 toteavat, että meidän nettovoittomme äh, väestömäärän lisääntymisen suhteen oli 300 000 ja kun ajatellaan ihmisiä, eh, jotka tulivat eh, meidän järjestelmämme kannettavaksi, niin heitä oli 800 000. Eli me emme todellakaan tarvitse yhteistä eurooppalaista maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmää, koska se johtaisi siihen, että yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulisi yhä suurempia massoja jo tulleiden lisäksi. Eh, me tavalliset britit ovat olemme sitä mieltä, että me olemme nyt hoitaneet oman tonttimme, emme halua enempää maahanmuuttajia. Kalesta vielä. Se, mitä Kalessa tapahtuu, on anarkiaa. Ranskan viranomaiset ovat antaneet tilanteen kehittyä tällaisekseen vuosien mittaan. Ei, useimmat Kalessa olevista eivät ole aitoja pakolaisia. He ovat taloudellisia maahanmuuttajia, jotka ovat hyvin aggressiivisia. Ihmiset, jotka yrittävät hoitaa omat asiansa, ajaa rekkoja ja niin edelleen, heitä pelotellaan, kiusataan Tämä on todellinen hyökkäys, invaasio. Haluaisin, että Kaleessa äh, nämä ihmissalakuljettajat todella pidätettäisiin ja ihmiset, jotka äh, hajottavat ja hävittävät äh, Eurostarin omaisuutta, pidätettäisiin. Nyt odotan ranskalaisilta, että teki, tekisitte yhteistyötä brittien kanssa hallitusten välisellä tasolla. Minä haluaisin sotilallista välintuloa Kaleessa, jos ei muuta. Ja kyllä me britit mielellämme teitä autamme Välimerellä ja muuallakin, jotta näin ei tapahdu. Tämä on todellinen invaasio, jotain on tehtävä ja pyydän, että puhutte brittien kanssa yhteistyöstä, mutta putsatkaa nyt se kale ensin kuntoon. Kiitos. Thank you. Merci Joaquim Peugeot. Joachim Peugeot. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme kaikki samaa mieltä, että maahan mutta virtoja ei enää pakastella vain kansallisella tasolla. Me kohtaamme globaalia ilmiön, jolla on paikallisia ilmentymiä. Euroopan unionin pitää minun mielestä tarjota kestävä tehokas ratkaisu. että tästä näkökulmasta kansalliskokouksen Eurooppa valiokunta on pyytänyt, että Frontexin varoja ja resursseja parannetaan, koska sen tehtävät kasvavat. Herra, myös tässä kysymyksiä siitä, miten me otamme vastaan maahanmuuttoa Euroopassa. Meillä on näitä hotspotteja, jotka mahdollistavat pakolaiset asemassa olevien ihmisten ja lähinnä tällaista syystä saapuneiden erottelemisen. Mutta tästä herää kuitenkin paljon kysymyksiä siitä, miten näitä keskuksia luodaan, miten niitä hallinnoidaan, mitä jäsenvaltiot ovat siinä toiminnassa mukana. Näissä päätöksissä täytyy varmistaa, että päätökset ovat tasavertaisia ja minusta on välttämätöntä taata niiden maiden solidaarisuus, näitä keskuksia on. Näiden keskusten kustannukset ja kielteisten päätösten täytäntöönpanokustannukset ovat korkeita eivätkä eturintaman maat voi niitä yksin kantaa. Minusta on siis välttämätöntä taata jäsenvaltioiden taloudellinen osallistuminen sellaisten, jotka ovat vähemmän tai ollenkaan viirtojen kanssa tekemisissä. Keskipitkällä aikavälillä unionin jäsenvaltioiden pitää tarttua näihin maahanmuuttajien ta- pakolaisten ja ta- talouspakolaisten virtoihin. Joka vuosi me, meillä on kehitystoimia, Meillä täytyy olla diplomaattisia toimia lähi jotta nämä ihmiset eivät jättäisi kotimaata henkensä uhalla. Ja toisekseen meidän täytyy luoda vastaanottokeinot, jotka takavat hyvät olot maahanmuuttajille, saapuneille, jotka ovat pakolaisia. Thank you. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Gilles Le Breton, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Bonsoir, mes chers compatriotes. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Dublini on nyt huhtoutunut tämän pakolaisvirran alle ja se on korvattu pakolaiskiintiöltä 40 000 ensin, sitten 100 000 ja nyt sitten pakolliset kiintiöt, jotka ovat jo paljon suurempia, niin kuin EPPn edustaja Korratsa Bilt tässä juuri toiveikkaasti esitti. Olen iloinen siitä, että pian marraskuussa järjestetään Lavalletissa konferenssi koskien Afrikan ja Euroopan välistä yhteistyötä maahanmuuttokysymyksissä. Siellä on erittäin tärkeitä asiakohtia. Ensinnäkin on tarkoituksena puhua paremmasta yhteistyöstä niin, että kannustetaan valtiota pitämään kansalaiset omassa kodissaan ja toiseksi pyritään parantamaan palauttamismahdollisuuksia alkuperämaihin pyritään myös tehokkaammin puuttumaan ihmissalakuljettajien toimintaan lähtömaiden avustuksella. Lisäksi on kohta, jonka kautta pyritään järjestää laillisen maahanmuuton mahdollisuuksia. Tämä osoittaa, että Avrabombopuloksen mainitsema linjaus vain jatkuu Euroopassa 50 miljoonaa henkilöä tänne olisi tulossa vuoteen 2060 mennessä. Tämä on aikamoinen, aikamoinen askel Euroopan unionille. Merci, Madame la Kiitoksia, puheenjohtaja. Minullekin tämä hieno aloite on tervetullut ja puhun kolmesta asiasta, joiden pohjalta määräytyy, kuinka tehokkaasti vastaan otamme maahanmuuttajat. Ensimmäinen kohta on jotain, joka useampi on ottanut esille. Minkälaisin toimin voimme taata sen, että maahanmuuttajat, joiden turvapaikka jotka hakemassa on lopullisesti hyllätty, miten heidät voi palauttaa. Tämä takaisin matkustaminen on asia, jonka suhteen on vähän toimia. Ja mitä käytännön toimia voimme tehdä, että voimme varautua melko merkittäviin jihadistien soluttautumisen riskiin, jotka ovat poliittisten pakolaisten joukossa. Kolmas kysymys. Millä tavalla voimme lähentää vastaanottoperiaatteita taataksemme laadukkaan vastaanoton laadun vastaanottamaissa ja taataksemme, että resurssit ovat tasavertaiset kaikkialla, missä maahanmuuttajia vastaan, erityisesti lasten vastaanottokouluissa. Ranskassa olemme pikkasen jälkijunassa resursseja antamiseksi koululle, jossa on opiskelijoita, jotka ovat osaa sanakaan ranskaa. Meillä täytyy olla yhteinen lähennetty politiikka, jotta laatua olisi tarjolla. Erityisesti lasten vastaanottoa. Next speaker is Augustin Tie. Seuraava puhujamme on Augustin Diastemera, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtajat, parhaat kollegat. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun meillä on Euroopassa pakolaiskriisi tai suuret väestösiirtymät. Muistellaanpa Milosevicia ja kosovolaisten joukkomuuttoa Balkanin kriisin aikana. Tuolloin Saksa oli hyvin avokatinen ja johtavassa roolissa, niin kuin se on tänä päivänäkin. Vuodesta 50 yksi olemme tienneet tarkalleen määritellen, mikä on pakolainen. Mutta keitä nämä kodeistaan lähteneet nyt ovat? He ovat ennen kaikkea syyrialaisia, jotka pakenevat sotaa tai irak, irakilaisia, afganistanilaisia, sy- e-, e-, eritrealaisia ja he tulevat keskisen välimeren tai itäisen välimeren kautta Turkin kautta, Kossin, Lesbosin ja sitten Balkanireittien kautta. Syyrian sota on aiheuttanut jo neljän miljoonan ihmisen lähtemisen pakoon Turkkiin, Jordaniaan ja niin edelleen. Ja nyt he jatkavat matkaansa Eurooppaan, koska kriisin syyt eivät ole hävinneet mihinkään. Ja tämän lisäksi Ähm, esimerkiksi Turkissa käydään kauppaa väärennetyillä syyrialaispasseilla ja erilaiset ihmissalakuljettajat käyttävät ihmisiä häikäilemättä hyväkseen näiden paitessaan henkensä edestä. Tässä kyse on todellisista riko, rikollisista ja meidän on otettava nämä ihmiset vastaan ja toisaalta taas palautettava ne, eh, jotka tulevat väärin perustein. Kun ajatellaan eh, pakolaisten määrää, puhutaan sen rajoittamisesta, nyt meidän on välttämättä saatava eh, niin operatiiviset kuin hallinnollisetkin järjestelykeskukset toimintaan niin, että tunnistamme, rekisteröimme, otamme sormenjäljet ihmisiltä ja sitten joko päästämme heidät eteenpäin tai palautamme heidät. Meillä on nyt ehdotus lisätalousarviosta seitsemän satoja miljoonia euroja ja tämän lisäksi äh, punainen risti ja punainen puolikuu tarvitsevat lisärahoitusta ihmisten auttamiseksi. Äh, nyt puhutaan äh, palauttamisesta ja rajojen valvonnasta ja vain 160 000 ihmisen pelastamisesta maihimme. Hyvät naiset ja herrat, me toimimme nyt hätäisesti ja kiireellisesti, mutta meidän tulisi puuttua syihin, meidän tulisi toimia diplomaattisesti ja meidän tulisi toimia myös ennaltaehkäisevästi niin, että sota saadaan päättymään. Nyt vielä muutama sana tai kaksi sanaa, joilla on ratkaisun avaimet kädessään. Turkki ja Venäjä, mutta niihin varmaan palaamme toisessa keskustelussa. Kiitos. Joo. Kiitoksia. Merci, Marie Kiitos, eh, Marie-Louise Faure. Kiitos, puheenjohtajat, kollegat. Minäkin pidän myönteistä tästä kokousta, joka osoittaa, miten eh, et kiireellistä tämä yhteistyöhön on. Me olemme maailmassa, jossa jota verkosta yhdistävät ja Euroopasta on tullut maailmanlaajuisten maahanmuuttajavirtojen tapaamispaikka. Meillä on monenlaisia taloudellisia vaikeuksia ja maahanmuuttajat muuttavat kulkureittejä jatkuvasti ja Frontexin toimet osoittavat, että pakolaiskriisi on ennen että dokumentoituminen saapuminen Eurooppaan oli 100 000 äh, heinäkuussa 2015 ja luku vuoden lopun mennessä nousee yli 700 000. Ja tähän tyylistään, jotka ovat saapuneet aikaisemmin, vaikka ongelma on maantieteellisesti laajempi. Ne ihmiset, jotka pakenevat Syyrian ja muiden maiden barbarisia oloja, muodostavat suurimman enemmistö ihmistä, jotka saavat Eurooppaan. Ja tämän maahanmuuttokriisin suhteen niin Euroopan vastauksen pitää olla täsmällisempi ja rikkaampi. Meillä ei ole mitään budjettia tätä varten 2015-2016. Me tarvitsemme hätätoimia ja uuden sisäisiä siirtoja. Meidän ei täydy lähteä siitä, että me keskittyisimme ainoastaan kiintiösiirtöihin. Kumppanimme ovat itse joutuneet virtojen jalkoihin, jotta tämä jatkuva virtaa voisimme puuttua, meidän täytyy välittömämme toimia, mutta väestön monimuotoisuus ja liikkeen monimuotoisuus ovat siitä, että meillä täytyy olla hyvää yhteistyötä periferisten Schengen-maiden kanssa. Meidän täytyy vahvistaa rajavartiointia, meillä on järjestelykeskuksia ja EUn ulkopuolella – Pakko todeta, että Euroopan maahanmuuttotoimet eivät vielä sisällä uusia keinoja, joissa kaikki jäsenvaltiot voisivat ottaa näitä maahanmuuttajavirtoja, jotka hostavat kansaa. Ja haluaisin myös kuulla, mitä parlamentaarikot Euroopan parlamentissa ajattelevat tästä. Anteeksi, puhuin vähän pitkään. Kiitoksia. Sitten seuraava puhujamme on Miriam Dali. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös ranskalaisia parlamenttikumppaneitamme siitä, että meillä on tilaisuus tähän mielenkiintoiseen keskusteluun. Minä puhun nyt ST-ryhmän nimissä, ryhmän jota edustajan, ja haluan tehdä hyvin selväksi, että me katsomme, että maahanmuutto on nyt kaikkein tärkein Euroopan unionin käsittelemistä kysymyksistä. Olemme kuitenkin huolissamme, koska katsomme, että että neuvosto unohtaa humanitaarisen ulottuvuuden, humanitaarisen suojelun. Haluaisin myös korostaa, että uskon, että meidän tulisi lähteä tällaisesta utilitaristisesta lähestymistavasta pois. Puhutaan paljon rajavalvonnasta ja mielelläni kuulisin teidän mielipiteitänne. Me haluaisimme pikemminkin korostaa eh, sitä, että todella täytäntöön pantaisiin ne päätökset, joita sisäistä siirroista nyt on tehty. Neuvostohan on näitä päätöksiä tehnyt yhdessä. Me katsomme, että meidän tulee luonnostella lainsäädäntöä, joka huolehtii siitä, että jäsenvaltiot eivät nyt lähde viivyttelemään nämä sisäisten siirtojen toteuttamisessa. Tällaiseen viivyttelyyn ei kerta kaikkiaan ole aikaa. Samoin sitten tarvitaan pitkän aikavälin toimia Dublin kolmonen. Ja nyt tällä hetkellä on varmistettava se, että johdonmukaisesti kaikkialla EU-ssa sovelletaan äh, humanitaarisia määräyksiä. Me katsomme, että kansallisella tasolla äh, ihmisten pakolaisten kotouttamista tulisi parantaa huomattavasti. Tiedän, että Ranska, Ranskassa tästä on puhuttu ja olisi kiinnostavaa kuulla, mitä Ranska tekee Mm, parantaakseen vuoropuhelua eri yhteisöjen välillä. Kiitos. Merci. Jérôme Lambert. Kiitoksia sitten Jérôme Lambert. Kiitoksia hyvät kollegat. Tietenkin tämä ensimmäinen haaste, joka Euroopan edessä on ja kaikkien ihmisten edessä myöskin koskee sitä, että tuolta mereltä pelastetaan ihmishenkiä. Tämä on edelleen ajankohtainen ongelma. Sitten tulee seuraavassa vaiheessa ongelmia siitä, että Euroopan rannoille saapuu henkilöitä, jotka ovat maahanmuuttajia ja toiset heistä ovat pakolaisia. Maahanmuuttokysymys on todellinen tulevaisuuden haaste, sillä ei Eurooppa voi toivoa, että, että eläisimme täällä rauhassa ikään kuin saarella, kun muu maailma on myllerryksessä talouskehityksen erot ja ilmastokysymykset ovat jo nyt ongelmien ytimessä ja ne tulevat tulema, olemaan läsnä yhä enemmän tulevaisuudessa. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voisimme yhteistyön politiikan kautta rajoittaa ihmisten tulemista parantamalla tilannetta alkuperämaissa. Pakolaiskysymyksestä Suurin osa heistä hän tulee tänne pakolaisleireiltä. Heillä on tällainen välipysäkki erittäin vaikeissa olosuhteissa pakolaisleireillä, jossa saatetaan olla parikin vuotta, ja he tulevat Eurooppaan, kun ihmissalakuljettajat heivät, heidät toimittavat täältä leireiltä ja kertovat, että heillä olisi parempi tilanne Euroopassa. Meidän vastuullamme on tarjota näille ihmisille suojaa ja kotouttaa heidät. Missä määrin voimme tarjota heille suojaa sillä välin, kun he odottavat takaisin kotimaahansa paluuta. Meidän olisi tietenkin tehtävä kaikkemme, jotta pääsisimme näistä pois ajavista syistä eroon, eli että maa, maahan saataisiin takaisin rauha. Seuraava puhujamme on Jussi halla -aho. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat siellä Ranskassa. Minun kotimaani Suomi odottaa noin 50 000 turvapaikkahakemusta tänä vuonna ja tämä on kyllä hyvin suuri määrä viisi miljoonaiselle kansalle 14 kertaa enemmän kuin yleensä ja tietenkin tilanne on vieläkin katastrofaalisempi naapurimaassamme Ruotsissa. On tiettyjä käytännön kysymyksiä, joista mielelläni kuulisin, miten muut maat ovat niitä pyrkineet ratkaisemaan. Tähän mennessä olemme pyrkineet turvapaikanhakijoille löytämään väliaikaista äh, suojaa ja mm, asuntoja, kouluja, vankiloita, sairaaloita, parakkeja, jopa telttoja on käytetty meidän järjestelmämme on nyt mahdollisuuksiensa rajoissa. Yleensä käsittely, turvapaikkahakemuksen käsittely kestää puolisen vuotta, mutta tässä uudessa tilanteessa sitäkin pidempään. Ihmiset, jotka tulevat Suomeen ovat nuoria miehiä Irakista ja Somaliasta. He matkustavat läpi koko Euroopan, koska ovat lukeneet internetistä, että todennäköisemmin saavat kansainvälistä suojelua Suomessa kuin monissa muissa maissa esimerkiksi irakilaisten turvapaikkahakemusten myöntämisaste Suomessa on noin 75 prosenttia, Tanskassa vain 15. Ihmiset tulevat siis Suomeen täynnä odotuksia, sitten he löytävät itsensä parakeista ja teltoista, heillä ei ole mitään tekemistä ja sitten he suuttuvat. Ja kun meillä sitten onkin erilaista kulttuurista tulevia tuhansia turhautuneita nuoria miehiä käsissämme, niin tilanne on hyvin vaikea. Ei heitä voi pitää teltoissa taikka parakeissa pitkiä aikoja, mutta on vaikea löytää heille asuntoja semminkin, kun he eivät pysty asunnostaan maksamaan, eikä, eivätkä he tulevat myöskään, tule myöskään töitä saamaan pitkiin aikoihin. Älkäämme olko sinisilmäisiä. Useimmat pakolaiset haluavat suuriin kaupunkeihin, eivät he halua pikkupaikkakunnille, missä asuntoja olisi tarjolla. Kiitos. Kiitoksia Chantal. la Commission européenne fasse... Kiitoksia, olen oikein tyytyväinen siitä, että komissio on tehnyt maahanmuuttokysymyksestä yhden prioriteeteistaan. Todella Euroopan tasolla uskon, että voimme tehokkaimmin toimia ja saada aikaan solidaarinen, humanistinen Eurooppa näitä ihmisiä kohtaan, jotka pakenevat sotaa ja köyhyyttä. Ensimmäinen kysymykseni koskee sitä, että on tärkeää, ei EU toimi ainoastaan hätätilanteissa. Meillä on tällainen hätäsuunnitelma, mutta se ei ole paras ratkaisu, vaan olisi pohdittava todellista eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa, jotta voisimme ennakoida näitä kriisiä. Enpä usko, että pakolaiskriisiä ei olisi voitu ennakoida. Sitten toinen kysymys koskee budjettia. Meillä on nyt ilmoitettu hätäsuunnitelmasta, jonka budjet niin haluaisin tietää, onko siinä todellinen budjetti niin, että nämä pakolaiset otetaan mahdollisimman humanilla tavalla vastaan ja, ja tavalla, joka edesauttaa kotouttamista. Lehdistössä on puhuttu eurooppalaista poikkeuksellisesta verosta, josta neuvoteltaisiin komission kanssa ja Saksan kanssa. Haluaisin tietää tästä, ovatko nämä pelkkiä huhuja. Asia on kuitenkin ollut esillä monissa lehdissä, joten en usko, että se nyt olisi täysin perusteeton huhu. Haluaisin vielä lisää tietoja tavasta, jolla EU tekee työtä UNHCRn kanssa. Kyllä meillä on todellinen vastuu auttaa pakolaisleireillä – tuolla näiden selkkausmaiden naapurimaissa. Jos haluamme tämän ongelman ratkaista, tarvitaan todellista yhteistyötä UNHCRn kanssa ja, ja maiden kanssa, jotka ottavat vastaan paljon suurempia pakolaismääriä kuin Eurooppa. So, thank you. Kiitos. Seuraavaksi vuorossa olisi EPP-ryhmän kolmas edustaja. Hän ei kuitenkaan ole salissa, joten olisiko Pariisissa puhuja seuraavaa kierrosta silmällä pitäen, tai ehkäpä siirrymme. À ce moment-là, nous allons tout de suite passer la parole. Annamme siis puheenvuoron Didier Cantanille. Niin. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Monet Euroopan johtajista ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin Dublinin asetuksessa ja saada aika todellista eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa. Dublinin mm, asetukset ovat olleet vain voimassa vuodesta 2003 ja e, niin sanotusti eteläisen Euroopan maat ovat ne kyseenalaistaneet jatkuvasti. Kuten te tiedätte, järjestelmän mukaan turvapaikan hakija voi jättää hakemuksensa ainoastaan siinä maassa, jossa hänet on rekisteröity ensimmäistä kertaa viranomaisten taholta. Tämähän johtaa merkittävään paineeseen välimerrettä lähellä oleville maille. Nehän ovat merkittävin maahanmuuttajien vastaanottoalue. Pitäisi kuitenkin lähteä alkuperämaihin, jotta voitaisiin, maihin, jotta voitaisiin arvioida näitä tilanteita ja välttää kolmajohtavia matkoja. Haluaisin tietää, onko, oletteko valiokunnassanne pohtineet eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa. Se vaikuttaa sitäkin kiireellisemmältä, kun ajatellaan, kuinka paljon valituksia on kansallisessa tuomioistuimissa ja eurooppalaisessa tuomioistuimissa. Eli toisin sanoen, olisiko Dublinin asetuksia tarkastettava ja jos näin on, mihin suuntaan? Edelleen tämä Dublinin asetuksen hätä hätäsuunnitelman artikla 33, miksi sitä ei ole aktivoitu tässä täytäntöpanon vaiheessa. Sitten vähän samaan suuntaan kuin kollega täällä aikaisemmin. Haluaisin puhua näistä eurooppalaisista rahastoista. Eikö niillä pitäisi auttaa turhapaikkahakijoiden kielikoulutusta niin, että he oppisivat eurooppalaisia kieliä, eikö tämä olisi seikka, joka helpottaisi heidän kotouttamistaan maihimme? Oh, Seuraava puhujamme on Iljana eh, Iotova, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Parisin kollegat mahdollisuudesta keskustella yhdessä tärkeästä aiheesta. Paljon on puhuttu Minulla on vielä kysymys. Mitä te Ranskan kansalliskokouksen jäseninä arvioitte EU-lainsäädäntöä, jota on ehdotettu, eli komission ehdotuksen ja neuvoston viimeistä päätöstä liittyen maahanmuuttoon? Erityisesti minä kiinnostaa mielipiteen näistä hotspoteista. Onko vaarana, että niistä tulee tällaisia gettovyöhykkeitä, ja ilmaisin täyden epä, erimielisyyteen raskaisen politi- politiikan kanssa, joka antoi Figaro-lehdessä haastatella vähän aikaa sitten, jossa hän halusi tällaisen suojavyöhykkeen sellaisia jäsenmaihin kuin Bulgaria, Italia, Kreikka. Hänen mukaansa tämä suojelee unionia. Anteeksi vaan, mitä solidaarisuutta? Tämän politiikan lähestymistapa on mahdoton tota, hyväksyä ja se jakaa Eurooppaa. Ja tällaiset sanat pelottavat kansalaisia, voin vaan taata sen. Merci pour votre brièveté. Je... Kiitos, että puhuttiin niin Ja Marietta Karamanli, joka on esittelijä, on sanottava. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni Tämän päivän keskustelu osoittaa, että meillä on yhdessä halua saada aikaan Eurooppa, joka tiukemmin vastaisi näihin ilmiöihin. Olisi tärkeää, että meillä olisi maahanmuuttostrategia, maahanmuuttopolitiikka ja voisimme sitä kautta suojella vapautta ja järkevää vastaanottoa ja ilmaista myös solidaarisuutta maailmalle ja vai, myös voimaamme. Haluaisin joitakin ehdotuksia tässä nyt käydä läpi. Näitä on tullut sekä meidän puoleltamme että tästä keskustelusta Euroopasta rajavartiostot, varmojen turvallisten valtioiden luettelo Euroopan tasolla. Sen sijaan, että olisi vain kahdenvälisiä päätöksiä sitten tämä sisäiset siirrot, ja edelleen jatkuva toiminta lähtömaiden ja kolmansien maiden osalta. Muuten tätä ongelmaa ei voida ratkaista. Mutta jäljellä on vielä yksi kysymys, josta haluaisin teille muistuttaa. Siihen viittasinkin jo. Eli minkä verran maan määrärahoja maahanmuuttokysymyksiin on suunnattu. Tämä on vielä epäselvä asia. Ja sitten haluaisin puhua vielä tästä uudelleenjaosta. Olemme tehneet ehdotuksen koskien kriteerejä, jotka on hyväksytty komissiossa. Käsittääkseni näiden kriteereiden pitäisi olla vähän toisenlaisia niin, että niissä huomioitaisiin paremmin työttömyysaste eri maissa. Tilanteet eri maiden välillä vaihtelevat, joten olisi todella huomioitava kunkin valtion todellisuus niin, että voitaisiin tätä solidaarisuutta asianmukaisesti toteuttaa Euroopassa. Haluaisin muistuttaa koko Euroopan unionin maita, riippumatta siitä, minkä, minkä kokoisia ne on, että niiden on osallistuttava tähän ponnistukseen ja solidaariseen toimintaan. Lyhyesti voisin tässä käydä läpi muutamia kysymyksiä, joita Ranskan osalta esitettiin. Ranska osallistuu jo näiden järjestelykeskusten toimintaan, joihin viitattiin. Meillä on myös turvapaikkalainsäädäntö, joka tulee voimaan vuoden lopussa. Tähänkin voisi vielä palata. Tämän lisäksi on syytä muistuttaa rajavartiostosta ja järjestelykeskuksesta, josta sisäministeri juuri muistutti, että se tulee osallistumaan vahvasti sisäisiin siirtoihin ja, ja tukemaan henkilöstöä. Next speaker is now Gerard Dupré. Seuraava puhuja on Gerard Dupré. Uh, merci, president. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltaa, hyvät ranskalaiset ystävät. Ensiksi sanoisin, että minun teki vaikutuksen teidän Euroopan sanomistautumisen sävy, mm, mutta se ei muusta monta tiettyjen puhujien äänenpaineja, mitä täällä tässä salissakin on kuultu viime aikoina. Meillä täytyy olla yhteistä turvapaikkamaahanmuuttopolitiikkaa, mutta, mutta meillä täytyy olla myös yhteistä politiikkaa syiden käsittelemiseksi. Ja valitettavasti lähiden tilais, nyt ajatellen ja kannanottoja vertailen. Ei meillä ole yhteistä politiikkaa, ei sotilaallista. François Hollande pommittaa, Putin etenee ei ole diplomatiaa, emme tiedä miten Turkin kanssa toimimme, emme tiedä mikä on turvallinen maa, minkälaista tukea annamme, minkälaisiin sitoumuksiin ryhdymme. Ja meidän tiedämme, että Turkin kautta useimmat kolmasen maiden kansalaiset turvapaikanhakijat tulevat. Eli meidän pitää yhdessä saada palikat paikalleen. Emme ole myöskään riittävästi ponnistelleet Euroopan solidaarisuuden pareissa. Meillä on nämä hotspotit, jotka auttavat joidenkin ihmisten sisässä siirroissa, mutta jos ajatellaan nyt määrää, niin perustettavaa vielä on. Solidaarisuuden suhteen en ole vielä varma, menemmekö tarpeeksi pitkälle. sitten turvapaikan määrittelyn suhteen ranskalaiset ehdottivat tätä ja luodaan Euroopan turvapaikkavirastoa. Miksi? No, mä kyllä haluaisin, että käsitellä on nykyään samanlaista. Eikö tällä hetkellä niitä käsitellä paikamalla ja sanottamista samalla tavalla? Minusta se takaisi asiallisen käsittelyn. Onko meillä aikaa vai oliko lopettanut? Aika on. Alle, vielä yksi asia. Frontexista. Voitte luottaa meihin. Useampi puheenvuoro on sanonut samanlaista, että luodaan Eurooppalaisen rajavartijasta. Se ei ole helppoa. Tulemme myös vahvistamaan Frontexin osuutta palautusta järjestelyssä. Ei palauttaminen ole mikään Euroopan ykkösasia, akselikysymys, mutta uskottavuuden kannalta ihmiset, joilla ei ole oikeutta pysyä Euroopassa, heidät pitää inhimillisellä tavalla palauttaa lähtöpaikkaan. Kiitos ja meidän viimeinen puhujamme Euroopan parlamentista on Miltiadis Kirkos. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan tervehtiä lämpimästi ranskalaisia kollegoita puolestani. Jo 14 kuukauden ajan olemme puhuneet kovasti maahanmuutto- ja pakolaisasioista. Ja nyt varmasti ilmeiseksi on käynyt, mitä asioita täytyy hoitaa. Ei kyse ole vain näistä 40 000, jotka tulee siirtää EU-ssa. Kyse on myös siitä, palotetaanko näitä ihmisiä sota-alueille ja sitten se, kenelle se turvapaikka myönnetään, sillekö, joka on hyvä uimari tai jolla on varaa maksaa ihmissalakuljettajille. Emmekö me voisi huolehtia siitä, että saamme turvallisia laillisia reittejä? Meillähän on eurooppalaisia määrärahoja, joita täytyy myös vahvistaa. Ei kukaan Euroopan unionin voi tulla rekisteröitymättä koska tämän rekisteröitymisen kautta saa sitten tiettyjä oikeuksia, sosiaalisia ja muita. Ja tietenkin ne maat, joista pakolaisia tulee, niihin täytyy olla yhteydessä ja pakolaiset tulevat, kun ovat saaneet kerättyä kylliksi rahaa maksaakseen ihmissalakuljettajille. Mitä me teemme näille ihmisille, jotka tulevat Euroopan unioniin? Meidän täytyy äh, löytää heille asunto, meidän täytyy ruokkia äh, heidät ja meidän täytyy mitä pikimmin saada heidät äh, osaksi yhteiskuntiamme ja työhön. Tätä varten tarvitaan edistyksellistä vastausta maahanmuuttokysymykseen. Viime viikolla presidentti Hollande oli parlamentissa ja totesi, että Ranska etsii pakolaisia, mutta ei heitä löydä, kun he kaikki haluavat Saksaan. Miksi eivät halua Ranskaan? Kiitoksia. Näin olemme kuulleet kaikki puheenvuorot. Minulla on täällä vielä puhujalista ulkopuolelta kolme puheenvuoropyyntöä. Haluaisin mielelläni näille kaikille kolmelle antaa minuutin mittaisen puheenvuoron Paljonko teillä on siellä Pariisissa vielä puheenvuoropyyntöjä puhujalista ulkopuolelta? So non, non so. Ei lainkaan. Joten... Okay. <laughs> Unkisti ollaan täällä. I would... Uh, hyvä. Näinpä äh, antaisin sitten ensimmäisen puheenvuoron Rova äh, Renaud Dantalenille, sitten Kristiina äh, Winberg ja sitten Koratsa Bild minuutti tässä järjestyksessä. Olkaa hyvä. Merci, président. Bonjour, Kiitoksia puheenjohtaja ja iltaa vain teille Pariisin kollegoille. Tämä on oikein kiinnostava keskustelu. Havaitsemme, että näissä poliittisissa näkemyksissä Pariisissa ja Brysselissä on yhdenmukaisuutta. Täällä puhutaan kauheista sanoista, kun puhutaan näistä pakolaisvirroista ja tragedioista, näitä samoja sanoja täällä käytetään. Haluaisin vielä muistuttaa asiasta, josta muistuttivat ryhmäni jäsenet SND-ryhmästä, nimittäin, että tarvitaan globaalia lähestymistapaa. Tästä on usean kertaan puhuttu. Tietenkin on toimittava nyt kiireellisesti pakolaisten vastaanoton osalta, mutta teemme työtä tämän tällaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan osalta – Haluaisimme tehdä työtä myös, myös taloudellisten maahanmuuttajien kanssa. Eihän tässä pitäisi olla kyse ainoastaan negatiivinen asia, vaan, vaan, vaan se on myös Euroopalle tärkeää. Meidän on suhtauduttava siihen myönteisesti. Myös taloudellisessa mielessä se on myönteinen asia ja luotan teihin sen suhteen, että tutustutte Euroopan EAY, EAY, EAY tekemiin tutkimuksiin. Sitten Winberg. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Me olemme tänä iltana puhuneet kovasti solidaarisuudesta ja siitä, että kaikkien on kannettava vastuunsa kaikkien 28 jäsenvaltion. Totta kai, kyllä, täytyy olla solidaarinen ja kantaa vastuunsa, mutta mutta ei tämä voi kuitenkaan viedä yksittäisiltä jäsenvaltioilta niiden itsemääräämisoikeutta. Jäsenvaltioilla on itsellään oikeus päättää, kuinka montaa ihmistä pystyvät auttamaan. Näemme, että puolet jäsenvaltioista ei edes ota vastaan suositeltuja kiintiöpakolaisia, ja nyt pakotetaan maat sitten kantamaan lisävastuuta, tai muuten uhkaa sakko. Kun ajatellaan äh, Angela Merkeliä, hän itse asiassa totesi, että Dublinin asetus on äh, hajonnut ja sitten äh, jouduimme sulkemaan viikon päästä rajat ei hänellä ollut oikeutta näihin kommentteihin. Voi, minulla olisi paljon sanottavaa. Te puhutte kotouttamisesta. Miten te Ranskassa kotoutatte nämä ihmiset, kun eihän teillä ole edes oma budjettinne kunnossa? Kiitos. Ja sitten vielä Koratsa Bilt. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vielä tästä keskustelusta kollegoiden kanssa. Olen oppinut täällä paljon. Tämä on yhteinen ongelma. Meidän on löydettävä yhteisiä ratkaisuja. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Äärioikeisto yrittää nyt kaapata itselleen maahanmuuttoagendan. Se vain kritisoi ja kärjestää. Emmekä näe mitään konkreettisia elinkelpoisia ratkaisuja Kansallinen tie ei ole mikään ratkaisu. Meidän on jaettava vastuu keskenämme. Sitten tähän kysymykseen, jonka Pariisin kollega esitti. Kyllä, meidän on tarkastettava Dublinin asentusta sen osalta, että tarvitaan pakollinen järjestelmä niin, että kaikki valtiot kantavat vastuunsa. Kyllähän meillä on Euroopasta tukea, rahastoa, Frontexia, pakolaisrahastoa, turvapaikka virastoa. Kyllähän meillä on yhteisiä sääntöjä, yhteistä politiikkaa. Nyt kuitenkin puuttuu tahtoa toteuttaa tätä politiikkaa ja puuttuu johtajuutta. Ja Ranska ihmisoikeuksien isäntänä voisi näyttää meille tietä ja johtaa julkista mielipidettä sen sijaan, että annetaan tämä äärioikeiston tuhoavan retoriikan armoille. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci. En fait, de notre côté, Pierre Luquillet, c'est un... Pierre Yksi minuutti. Haluaisin jatkaa samalta linjalta, mitä Anna-Maria Koratsabil tässä puhui. Haluaisin sanoa, että tässä on todella merkittävä aihe. Asia, joka ei parissa varsa katoa. Ja meidän täytyy löytää eurooppalaisia ratkaisuja. Tämä on aihe, jos sitä ei käsitellä, kuten totesin, pitkällä aikavälillä. Ja sitä ajatellen meidän on tehtävä päätöksiä nyt yhteistä. Turvapaikkapolitiikkaa ei pidä odottaa, täytyy tarttua siihen nyt. Ja lähennettyä palauttamispolitiikkaa pitää alkaa laatia nyt. Frontexin varojen kasvattaminen on tärkeää, että resurssit ovat olleet riittämättömiä. Meillä täytyy olla rajavartijajoukot nyt. Älkää nyt rouva puheenjohtaja keskeytäkö minua, kun minä ajattelin onnitella teitä tämän herra varapuheenjohtajan kanssa tämän kokouksen järjestämisestä. Tämähän on erinomaista. että meillä on tämä yhteinen tapaaminen. Tämän aiheen parissa pitää jatkaa. Ja vielä pari sekuntia sanon bravo, rouva puheenjohtaja. Hyvä. Kiitos. Näette, miten Eurooppa valiokuntamme on solidaarinen. Tämän kokouksen lopuksi haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä erinomaisesta kokouksesta. Lisää aikaa tarvittaisiin, mutta tämän kokouksen puitteissa – Mä voin, olemme hyvin lähetäneet kantojamme siitä, että tarvitaan me vahvistettuja maahanmuuttovirtojen käsittelytoimia, kielen oppiminen, työpaikkojen saaminen, vastaanottokeskukset, kuten sanoitte, ilman Euroopassa solidaarisuutta meillä ei ole tulevaisuutta maahanmuuttovirtoja ajatellen. Kiitos tästä ja parlamentti varmasti tulee toisena tavallaan käyttäjänä täysin omaa osaansa esittämään ja tämän kantanne Eurooppa, komission ehdotuksiin. Ja Euroopan täytyy edetä. Kysymyksiä varmasti paljon esimerkiksi Dublinin säädöissä ja rajavalvontajoukosta, diplomaattista toimista, kehityspolitiikasta ja vuorosta, niin muistuttaa esiin, että jos haluamme ongelmat ratkaista, meillä täytyy olla myönteistä kehityspolitiikkaa, eikä täydy tyhjentää tätä meidän sisältöä tältä. budjettien on olennaista. Vahvistaaksemme me toimimme tällä alueella? Tarvitsemme vahvaa tehokasta Eurooppaa, jolla on riittävät varatoimia ja hu- huomioimme budjettikysymyksiin. Siinä täytyy huomioida ensi vuoden maahanmuuttajavirrat, täytyy ajatella monimuotoista rahat, rahoituskehitystä täytyy ottaa huomioon EUn omat varat ja tämä transaktiovero osana sitä. Se osoittaisi solidaarisuutta vielä tietyn aikaa, tai jopa epätietyn aikaa tämä, nämä maahanmuuttovirrat meitä tulevat puhuttamaan. Kiitoksia osanotosta. Madame President, Rouva puheenjohtaja, arvoisat kollegat aika on päättynyt. Haluan kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita. Tämä oli ensimmäinen keskustelu laatuaan ainakin meidän valiokunnallemme. Mielestäni näitä tapaamisia tulisi äh, jatkaa. Ehdotan, että me jatkamme vuoropuheluamme äh, näistä äh, Frontex-kysymyksistä, ja sijoittamiskysymyksistä. Ja tämä voi kyllä todella olla esimerkki yhteistyöstä myös muiden kansallisten parlamenttien kanssa, joten olisi hienoa, jos voisimme jatkaa tällaista yhteiskokoustamista. Kiitos kaikille, tämä oli uusi kokemus. Kiitos. Danke. Ja, ja, Bye bye.